Hyvää huomenta päivää. Hyvät kollegat, rouva puheenjohtaja, herra puheenjohtaja, hyvää päivää kaikille läsnä oleville kollegoille, myös kaikille niille, jotka seuraavat tätä etäyhteyksin Aivan aluksi haluaisin ennen keskusteltua osoittaa myötätunto koronaviruksen uhreille, perheille, rakkaille. Tämän lisäksi haluaisin lähettää terveiseni kaikille sairastuneille ja pikaista paranemista heille. Näinä aikoina meidän terveydenhuollon henkilömme ovat eturintamassa, kun taistelemme tätä virusta vastaan, ja he ansaitsevat meidän tukemme ihailumme, kiitollisuutemme siitä työstä, mitä he nyt tekevät, ja myös sitä avokätisyydestä, kun he tekevät hyvin hankalissakin tilanteissa, dramaattisissakin. Meidän ajatuksemme ovat totta kai ne niiden vapaaehtoistenkin parissa, jotka ovat nyt antamassa omaa tukeaan näissä vaikeuksissa. Olen jo ennen todennut ja toistan, että meidän kansalaistemme inhimillisyys on kaikkein suuri rikkaus, joka meillä on. Minä haluaisin myös kiittää kaikkia niitä työntekijöitä, jotka edelleen ovat työssään yhteiskunnissamme. Maanviljelijät, virkamiehet, kaikki ne, jotka tekevät työtä televiestinnässä, turvallisuuden hyväksi, armeijassa, supermarketeissa – ja teknikot, jotka antavat meillekin mahdollisuudet olla yhteydessä, puhelinyhteydessä läheisiin. On monenlaisia paineita. He tekevät työtä he omilla saroillaan hyvin kurinalaisesti ja vastuuntuntoisesti. Totta kai me haluamme kiittää heitä kaikkia. Emmekä saa unohtaa myöskään niitä kaikkia kansalaisia, jotka ovat nimenomaan yksinkertaisin elein saaneet aikaa muutosta kunnioittaen niitä toimenpiteitä, jotka ovat ennaltaehkäiseviä, niin että auttavat ostamalla jotain esimerkiksi elintarvikkeita iäkkäälle naapurille tai ovat yhteydessä eristäytyneisiin ystäviin ja kaikkien hauraimpiin. Pieniä eleitä, solidaarisuutta konkreettisessa mielessä ja kuten meidän parlamenttimmekin on halunnut osoittaa tätä, niin että me olemme valmistelleet jo tuhat a- a- ateriaa niille vapaaehtoisille, jotka tekevät työtä. Myös Brysselin tiloissa on ollut jo sata naista, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Myös Strasburgissa, Luxemburgissakin, me olemme antaneet käyttöön viranomaisille tiloja, parlamentin rakennuksista liittyen hätätilanteen toimenpiteisiin. Kyse on kaupungeista, jotka ovat meitäkin ottaneet vastaan, joille me olemme kovin kiitollisia mekin. Ja mekin haluaisimme kiittää Brysselin, Luxemburgin ja Strasbourgin kansalaisia ja todeta, että kyllä tämä ohi on pian niin, että voimme jatkaa työtä yhdessä Euroopan unionin hyväksi. Euroopan parlamentin aloitteet ovat nyt tulleet hätätilanteeseen ja täytyy tunnustaa, että olen joutunut tekemään aloitteita, jotka ovat olleet vaikeita, mutta kuitenkin aina on saatu tukea ja rohkaisua kaikilta poliittisilta ryhmiltä. Kukaan ei ole jäänyt ulkopuolelle. Ja totta kai täällä on moni jäsen antanut neuvoa. Parlamentin toiminta ei tietenkään ole mahdollista normaalissa oloissa ilman tätä suuremmoista tukea henkilöstöltä ja hallinnoltamme. Ja todellakin he ovat rohkeasti ja velvollisuutuntoisesti olleet läsnä, mukaan lukien kaikki pääjohtajat ja, ja herra pääsihteeri. Pyytäisikin, että toimittaisitte heille meidän kiitollisuuden sanamme. Kiitokset myös niille työntekijöille, jotka ehkä ovat piilossa paremminkin, miehiä ja naisia, jotka siivoavat ja ta- takavat turvallisuutemme. Kiitos niillekin, jotka meidän pääosastoissamme tekevät työtä niin, että päätöksenteko edelleen sujuu. Jokainen ponnistus, sekin, että voidaan parlamentti pitää auki ja toiminnassa kaikissa elimissään, osoittaa, että me toimielimet olemme kyllä kykeneviä myös takaamaan turvallisuuden ihmisille että me haluamme pitää elossa myös meidän arvomme, että demokratia ei pysähdy tähän. Ajat ovat vaikeat ja paljon on vielä tehtävää. Mukaan lukee myös perustavanlaatuinen pohdinta yhteiskunnastamme, joka tämän vaikean kauden jälkeen on edessämme. Mutta Euroopan unioni on jo täysivaltaisesti ollut pyrkinyt vastaamaan kansalaisten vaatimuksiin ja sen valtioiden vaatimuksiin ajan niiden etuaan, yhteistä etua. Tämän kriisin aikana ja sen jälkeenkin me pystymme tekemään vielä enemmän, koska tämä kriisi edellyttää, että me pääsemme siitä ulos vahvempina, voimakkaampina, niin että voidaan huomenna vastata globaalin maailman haasteisiin. Euroopan unioni pyrkii tukemaan myös terveydenhuoltojärjestelmiä niin, että on käytettävissä myös tuotteita, lääkinnällisiä laitteita, lääkkeitä, jotka ovat olennaisia tutkimuksenkin kannalta, niin että voidaan säilyttää työpaikat, tukea perheitä, kaikkein köyhimpiä ja antaa apua maanviljelijöille, kalastajille, yrittäjille, työntekijöille – vain yhdessä me voimme saada aikaan tuloksia kansalaisten hyväksi. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää siitäkin syystä, että me pikkuhiljaa pääsemme eroon näistä poikkeusmääräyksistä ja myös ulos kriisistä pikkuhiljaa. Me vetoamme totta kai myös Euroopan unionin komissioon. Kiitän rouva puheenjohtajan läsnäolostaan täällä. Nimittäin meidän täytyy päästä hätätilanteesta ulos järjestäytyneesti ja koordinoidusti, niin että vältytään, vältytään tilanteelta, että palataan kriisiin. Se olisi tuhoisaa. Erityisen tärkeää onkin, että meidän demokratiamme pysyy elossa ja voimme kuulla kansalaisiamme niin, että heidän valitut edustajansa toimivat täällä, äänestävät myös tärkeästä päätöslauselmasta, joka liittyy koordinoituun toimintaan Euroopan unionin voimin, jotta voidaan torjua pandemiaa ja sen vaikutuksia, mukaan lukien myös hätätoimet. Totta kai me olemme pyrkineet antamaan myös suuntaa parhaimmille toimille, joita on hyväksyttävä, tarjoamalla riittävästi myös varoja käyttöön jäsenvaltioissa niin, että siellä olisi käytössä mahdollisimman paljon voimavaroja. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia. Nimittäin kansalaisemme, Euroopan kansalaiset, odottavat nopeita vastauksia niin, että arki voisi jatkua uudelleen. Me olemme kansalaisten ääni ja meidän täytyy olla ylpeitä myös näinä aikoina ja toimia kurinalaisesti, olla hyödyllisiä niin, että voidaan rakentaa kansakunnillemme parempaa tulevaisuutta. Kiitos. Ja sitten tämän päivän istunnon myötä julistan avautuksi 26. maaliskuuta 2020 keskeytyneen istuntojakson. Tekstit ja pöytäkirjat siltä päivältä ovat jaettu. Onko huomautuksia? Jos ei, niin pöytäkirja on hyväksytty. Sitten muutama ilmoitusasia. Euroopan parlamentin kalenterin uusiminen 2020 liittyen puheenjohtajakokoukseen toinen päivä huhtikuuta. Siellä päätettiin poliisiryhmien kanssa, että järjestetään päivänä kokous, mukaan lukien huominen päivä 16.17. huhtikuuta niin, että voidaan hyväksyä uudista toimenpiteistä, joita komissio on ehdottanut, jotta voidaan selvitä covid 19 niin, että voidaan parlamentin kanta myös päivittää pandemiaa torjuttaessa 2020. Uusi kalenteri on myös käytettävissä meidän verkkosivullamme. Sitten esityslistaan muutoksia. Ensinnäkin lopullinen esityslista on käytettävissä Euroopan parlamentin täysistuntosivulla. Lisäksi toteaisin, että me on tullut kymmenen kiireellisen menettelyn pyyntöä 163 säädön pohjalta niin, että tulee mukaan lainsäädäntö ja tämä budjettiasiakirjoja COVID-19 liittyen, jotka hyväksytään tässä täysistunnossa asetus, joka muuttaa MRK 2014-2020. Korjaava lisätalousarvio 1 kautta 2020. Korjaava lisätalousarvio numero 2 kautta 2020. Joustovälineen käyttöönotto vuonna 2020. Joustovälineen käyttöönotto 2020 numero 2056. Ennakoimattomien varojen väline 2020 ja sen käyttöönotto ja sitten erityistoimenpiteet, jotka tarvitsevat lisää joustua rakenne- ja investointirahastoille, erityistoimenpiteiden käyttöönotto, jotta voidaan selviytyä epidemiasta, erityistoimet, joilla pyritään lieventämään epidemian vaikutusta vesiviljelyn ja kalastuksen alalla lääkinnälliset laitteet ja siksi kun olemme kuulleet kaikkia poliittisia ryhmiä, haluaisin nyt esittää täysistunnolle seuraavat muutokset esityslistaamme. Neuvoston ja komission julkilausumat liittyen koordinoitiin toiminta Euroopan unionissa, jotta voidaan torjua COVID-19-pandemiaa ja sen seurauksia. Keskustelu käydään 9.12. siis nyt 12 asti äänestys tänään ja huomenna seuraavalla tavalla. Torstaina ensimmäinen äänestyskierros avataan kello 9.30 aina 10.30 asti mainituista menettelyistä. Ja ensimmäinen tarkistus paketti yhteisestä päätöslauselmasta liittyen Euroopan unionin toimintaan pandemian seurauksien torjumiseksi. Ensimmäisen kierroksen tulokset julistetaan kello 13.30. Toinen äänestyskierros 13.30 alkaen aina 14.30 asti. Siinä äänestetään 2014-2020 monivuotisen rahoituskeskyksen muutoksesta. Ensimmäinen tarkistusryhmä päätöslauselmaesitykseen liittyen EUn toimintaan COVID-19 torjuntaan Toisen kierroksen äänestystulokset julistetaan kello 17. Kolmas äänestyskierros käynnistyy kello 17 ja jatkuu kuuteen asti. Kolmannesta ryhmästä tarkistuksia päätöslomaehdotukseen koordinoiduksi toimiksi Euroopan unionissa, jotta voidaan torjua COVID-19 Tulokset julkaistaan kello 20.30. Neljäs kierros äänestyksiä käynnistyy 20.30 aina ja 20.30 asti. Neljännestä tarkistusryhmästä päätöslauselmaesitykseen liittyen koordinoitun toimintaan Euroopan unionissa COVID-19 ja seurauksen torjumiseksi Tulokset julkaistaan 22.50 ja täysistunto päättyy kello 23 huomenna perjantaina avaamme kello 9 ensimmäinen kierros äänestyksen 90 tarkistuksista, jotka liittyvät mainittuihin säännöksiin. Ensinnäkin korjava lisätalousarvio ja yksi ja kaksi. Ja sitten vielä pari äänestystä kahteen asiakirjan liittyen, joka liittyy joustovälinen käyttöönottoon vuonna 2020 ja sitten ennakoimattomien toimien varojen käyttöönotto. Kolme asiakirjaa puolesta liittyy yhteispäätökseen, koronapaketti kakkoseen ja lääkinnälliset välineet. Ja tulokset ilmoistetaan 12.30. Toinen äänestyskierros kello 12.30 aina 13.30, jolloin äänestämme seuraavista asioista. Korjaava lisätalousarvio 1 ja 2. Kaksi asiakirjaa, jotka liittyvät joustovälineen käyttöönottoon, ennakoimattien varojen liikkumavaran käyttöönotto, kolme asiakirjaa, jotka liittyvät yhteispäätökseen, koronapaketti kakkosesta, lääkinnälliset välineet ja yhteinen päätöslauselma, joka liittyy EUn yhteiseen toimintaan pandemia COVID-19 seurauksien torjumiseksi ja ilmoitetaan tuloksista kello 16. Kolmas äänestyskierros tarkistuksineen ja lopullinen äänestys ehdotuksesta COVID-19 liittyen mahdollisesti tulee kello 16 aina 17 asti ja tulokset ilmoitetaan kello 19.30 huomenna. Neljäs äänestyskierros tarkistuksista ja sitten loppuäänestys myös seuraavasta esityksestä pandemian seurauksiin liittyen, joka mahdollisesti tulee kello 19.30-20.30 niin, että tulokset julkaistaan kello 22.30 huomenna. Ja täysistunto päättynee kello 23. Onko vastalauseita? Ei ole, eli näin muutos on hyväksytty. Ennen kuin käynnistän keskustelun, haluaisin kertoa, että kello 9.30 hetken päästä käynnistyy ensimmäinen äänestyskierros. Ensimmäinen äänestyskierros on käynnissä 93-1030. Kaikki tämän päivän äänestykset ovat nimenhuutoäänestyksiä ja te, voi, te voitte äänestää tulokset itse asiakirjasta, joka julkaistaan tänään täysistunnon verkkosivulla. Ja nyt sitten pääsemme neuvoston ja komission julkilausumaan liittyen EUn koordinaatin toimintaan pandemian torjumiseksi. Annan puheenvuoron herra Charles Michelille, neuvoston, Euroopan neuvoston puheenjohtajalle. Leila Perola. Olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitos puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Kiitos siitä, että sain tilaisuuden käynnistää keskustelu, joka on hyvin tärkeä koska näin Euroopan demokratia elää, vaikka näissäkin vaikeissa oloissa, jotka ovat ennen näkemättömät ja poikkeukselliset. Kuten te totesitte tekin luonnollisesti, haluan ensimmäiset sanat osoittaa tukena niille, jotka suoraan tai välillisesti kärsivät tästä kriisistä, viruksesta, joka iskee Eurooppaan ja maailmaan koko maailmalle, kuten tekin totesitte, haluamme sitten kiitoksemme, kiitollisuutemme osoittaa kaikille kansalaisille, varsinkin ajaten Euroopassa, jotka ovat nyt hyväksyneet nämä rajoitukset, jotka ovat tosi poikkeukselliset vapauksiin. Ja tämä koskee oikeastaan jokaisen ihmisen arkea ja yksityiselämää. Te totesitte myös, kuten minäkin haluan, että meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta. Ja ainoa vaihto on, että me, me haluamme luoda yhteyksiä, sitoa yhteyksiä eri maiden ja maailmankin kanssa. Ja Euroopan toimielimienkin täytyy nyt ryhtyä toimiin muiden kanssa. Haluaisin teidän kanssanne nyt jakaa muutaman tiedon, paitsi mitä Euroopan neuvostossa on jäsenvaltioiden kesken puhuttu, niin myös minkälainen vastuu meillä on Kolme Euroopan neuvosta on osoitettu tälle kriisille COVID-19. Me olemme pyrkineet kohentamaan merkittävästi päivä päivältä tapaa koordinoida niitä toimia ja sitä yhteistyötä, jota tehdään maiden kesken. Totta kai ensimmäinen tavoite tietenkin on, kun on huomattu, mistä mittakaavasta on kyse, että voidaan jotenkin leviämistä estää, niin että on ryhdytty toimenpiteisiin, rajoituksiinkin, jotka suoraan vaikuttavat totta kai Euroopan unioniin ja varsinkin sisämarkkinoihin, mutta totta kai on otettu käyttöön monenlaisia tutkijoita niin, että voidaan miettiä rokotteita kehittämistä, hoitoa ja G20kin on ollut yhdessä, yhdessä komission kanssa niin, että voidaan lisätä näitä ponnisteluja, rohkaista tätä esimerkiksi niin, että on sitouduttu siihen, niin että mahdollisimman nopeasti pystyttäisiin estämään tämä myös tieteellisellä tasolla luoden hoitoa ja rokotteita. Ihan konkreettisesti viimeisin Euroopan neuvosto antoi komission puheenjohtajalle täydet valtuudet, kuten myös minulle, jatkaa työtä etenemissuunnitelmasta, joka liittyy suosituksiin, hyvistä käytännöistä, niin että voidaan koordinoida mahdollisimman pitkälle tätä jäsenvaltioiden kesken, kun pikkuhiljaa päästään eroon tästä kriisistä, pikkuhiljaa myös näistä poikkeustoimista, joista on jouduttu päättämään monissa maissa, totta kai erilaisin painotuksin, ja kuitenkin suunta on ollut sama. Ja sitten toinen osa valtuutusta liittyy siihen, että täytyy hallitukselle ja valtuuten päämiehelle esittää yhteistä strategiaa niin, että voidaan pikkuhiljaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kehittää myös taloudellisen elvyttämisen strategiaa ja tavallaan talouden muuttamisen strategiaa. Minä olen vakuuttunut monen lailla, että meidän täytyy jotain oppia ottaa tästä ja miettiä, mitä huomenna olemme sitten voimakkaampia, tehokkaampia, yhteistyökykyisempiä yhdessä. Haluaisin teille kertoa vähän siitä, mitkä ovat neljä lukua, jotka ovat todella tärkeitä, jotka voidaan käynnistää keskustelu ja tehdä päätöksiä yhdessä. Ensinnäkin painopiste minusta on, jotta onnistumme tässä strategiassa, on se, että meillä on sisämarkkinat, miten on mahdollista pelastaa se, mahdollisimman nopeasti saada se toimimaan, eikä kyse ole pelkästään siitä, vaan miten olisi mahdollista vahvistaa, syventää sisämarkkinoita Nimittäin se on meidän ensimmäinen voimatekijämme Euroopassa ja, ja se on olennaista, niin että voidaan ajatella, että Euroopan vihreän kehityksen suunnitelma ei kärsi tässä mitenkään, vaan se on etusijalla. Se on hyvä vipuvoimakin, jotta onnistumme tulevina kuukausina ja vuosina. Minä uskon myös, että olisi hyvin tärkeää, että saamme vahvan teollisen strategian, yhtä lailla miettiä myös Euroopan pk-yritysten verkosto yhtenä vahvana pilarina, koska se on olennaista, että se saa jatkossakin tukea. PK-yritykset tarvitsevat tukea, jotta ne saavat mahdollisuuden rakentaa vahvaa strategiaa tulevaisuutta varten. Minä olen myös sitä mieltä, että kiertotalous varmasti kehittyy entisestään. Meillä on hyviä ehdotuksia, minä tiedän, että niistä on keskusteltu Euroopan parlamentissakin, ja komissiokin on niistä kertonut. Nimittäin sisämarkkinoiden voimana on nimenomaan myös se, että voidaan kiertotaloutta entisestään kehittää digiagendakin puitteissa, kun huomioon ilmastonmuutos yhtä lailla. Ja siinä on tilaisuus saada strategista itsenäisyyttä Euroopan unionissa. Tästä syystäkin olen sitä mieltä, että meidän täytyy miettiä meidän kansallista rooliammekin, olla aktiivisempi vahvana eurooppalaisena osallistujana niin, että meillä on kansainvälisiäkin valmiuksia. Toinen tärkeä asia on totta kai mahdollisuus kehittää vahvaa strategiaa, jotta voidaan investoida massiivisesti. Kun ajatellaan nykyistä paljon, niin että on kansallinen ulottuvuus, mutta on myös eurooppalainen ulottuvuus. Ja totta kai me jatkamme poliittisissa ponnisteluissamme, että saadaan tulevasta budjetista sopimus. Siitä on paljon keskusteltu kyllä viime viikkoina ja kuukausina, mutta se on kiperä aihe. Ehkä tämä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus, että seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi mietitään, miten olisi mahdollista, että Euroopan talousarvio tarjoaisi mahdollisuuksia, välineitä, jotta voidaan kehittää uutta vahvaa strategiaa, jota me tarvitsemme yhteistä tulevaisuuttamme varten. Euroopan investointipankki on sekin väline, jota on käytettävä. Tehän tiedätte, että kun tästä paketista keskusteltiin ennen virusta, niin vetosin kovasti sen puolesta, että voidaan lisätä Euroopan investointipankin pääomaa niin, että voidaan sen valmiuksen lisätä, antaa tukea investoinnille. Totta kai varmaan on, että kun näitä investointeja, niin tarvitaan ennen kaikkea solidaarisuutta liittyen sisämarkkinoihin, koska on erittäin tärkeää, että voidaan taata yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille, että kaikki Euroopan maat, kaikki jäsenvaltiot, kaikki Euroopan kansalaiset voivat päästä samaan suuntaan, puhalta yhteen hiileen, niin että onnistumme tässä. Ja sitten kolmanneksi mainitsisin vielä yhden tärkeän seikan, meidän mielestämme tärkeän, nimittäin Euroopan unionin ulkoinen ulottuvuus geopoliittiset tavoitteet ovat yhä tärkeämpiä, jotta tiedämme, mitkä ovat mihin, mihin arvoihin uskomme, mitkä ovat etunäkökohtamme, missä olemme nähneet jotain saavutetunkin viime viikkoina. Me olemme erittäin vakuuttuneita siitä, että täytyy erityisesti keskittyä myös Afrikan mantereeseen lyhyelläkin aikavälillä usean afrikkalaisen ja eurooppalaisenkin johtajan kanssa olen keskustellut tästä ja me olemme olleet sitä samaa mieltä, että lyhyellä keskipitkällä aikavälillä voidaan tukea myös terveydenhuoltojärjestelmiä Afrikan mantereella uudelleen avata tämä keskustelu velasta, joka on raskaana monen maan harteilla, mutta yhtä lailla toimia niin, että pitkällä aikavälillä me olisi investointi pyrkimyksiä järkevällä tavalla, yhteistä kumppanuutta Afrikan mantereen kanssa, investointia perusrakenteisiin digitaalisen agendakin puitteissa, vihreän kehityksen suunnitelma ja ilmastosopimuksen puitteissa. Olen ihan vakuuttunut siitä, että meillä on yhteinen etu, yhteinen liittoutuma kehkeytymässä, joka on saatava myös liikkeelle tulevina kuukausina ja vuosina. Ja lopuksi neljänneksi vielä haluaisin mainita erään seikan, nimittäin tämän tärkeän kysymyksen Euroopan hallintotavasta ja sietokyvystä – Miten me pystymme nyt jotain oppia tästä, kun katsomme sitä kauempaa, jotta päätöksentekoa voitaisiin kohentaa, yhteistyömenettelyjä kohentaa? Minä olen saanut vaikutelman, mitä tästä on jo todettukin, että tämä konferenssi Euroopan tulevaisuudesta ehkä tulevina viikkoina kuukausina, kun se todellakin nyt pääsee käyntiin, niin olisi se poliittinen tilaa, demokraattinen tila ei vaan toimielimille, vaan myös Euroopan kansalaisille, mistäpä tulevatkin, olla mukana ajamassa yhteistä tavoitetta. Miten oppia siis tästä tilanteesta on aivan varmaa, että kun mietimme tätä tilannetta, niin meidän täytyy miettiä muutoksen strategiaa, myös elpymisen strategiaa ja Euroopan arvot, yhtenäisyys, solidarisuus, vapaus ovat varmasti viitearvojamme. arvojamme ja totta kai se osoittaa suuntaa meille, koska meidän täytyy jotenkin selvitä tästä tilanteesta, kriisistä, niin että pystymme nostamaan päätämme vedenpinnan yläpuolelle ja näiden arvojen pohjalta, jotka on saatava nyt paremmin päivän valon, niin että kuten näettekin, tässä on paljon haasteita. Ja minä uskon, Euroopan historia on osoittanut, että kun meillä on kaikki vaikeimpia tilanteita edessämme, niin vaikuttaa siltä, että tämä on ylitse pääsemätön este, niin sitten löydetään kuitenkin keinoja myös puhata yhteen hiilteen, luoda yhtenäisyyttä, osoittaa luovuutta, koska se on tarpeen kaikkialla Euroopassa, vaikka on eroja mielipiteissä, erilaisia ajatuksia siitä, mitä pitäisi tehdä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, mutta olen aivan vakuuttunut siitä, että tämä toiveikkuus ja päättäväisyys pitää nimenomaan tätä Euroopan unionin demokratiaa elossa niin, että toimielimme pystyvät toimimaan niin, että voidaan taata myös Euroopan hankkeen legitimiteetti ja ainakin minun voitte tässä luottaa ja Euroopan neuvostoonkin niin, että voidaan käydä tässä tiivistä yhteistyötä teidän ja komission kanssa. Ja kiitos tästä päätöslauselmasta, joka hyvin osoittaa, missä mennään ja mitä on vielä toteutettava lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ja tämä haluan totta kai myös Euroopan neuvostossa toteuttaa. Ja 27 jäsenvaltiot kaikki osallistuvat tähän, jotta päästään oikeaan suuntaan. Kiitos. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Ja nyt äänestys alkaa ensimmäisestä äänestyspaketista. Äänestys käynnistyy. Ja nyt puheenjohtaja von der Leyen, komission puheenjohtaja, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, Hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Sanat eivät riitä nyt puhumaan Euroopan tuskasta ja koko maailman kärsimyksestä. Kaikki ää, todella rukoilemme niiden perheiden puolesta, jotka ovat joutuneet uhreiksi ja kunnioitamme uhrien elämää, kunnioitamme heidän muistoaan ja muistamme Juline, nuoren ranskalaistytön, jolla oli koko elämä edessään ja muistamme Janin eh, tsekkihistorioitsijan, joka aina taisteli omien arvojensa puolesta. Muistamme myös Chinon italialaisen lääkärin, joka palasi töihin eläkkeeltä pelastamaan muiden henkiä. Me muistamme Äh, Susannen äh, uskomattoman rohkeuden, Susannen, joka luovutti hengityskoneensa nuoremmille. Muistamme äh, ne ihmiset, jotka joutuivat jättämään hyvästit rakkailleen ikkunoiden läpi. Muistamme ne ihmiset, jotka eivät saaneet koskaan tavata juuri syntyneitä lapsiaan. Me emme koskaan tule unohtamaan näitä äitejä, isiä, näitä siskoja, näitä veljiä, näitä nuoria ja näitä ikääntyneitä pohjoisesta, etelästä, idästä ja lännestä. Emme tule unohtamaan näitä ystäviä, naapureita, läheisiä ja kaukaisempia ihmisiä, jotka ovat menettäneet henkensä mutta rakkaus voittaa. Kaikki nämä kymmenet tuhannet tarinat vievät pienen palasen sydämestämme, mutta samalla päättäväisyytemme kasvaa. Päättäväisyytemme, jotta Eurooppa tekisi kaikkensa pelastaakseen kaikki ne henget, jotka se voi pelastaa. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, näin nopeasti ja laajalle levittyvää pandemiaa vastaan ei voi taistella puhumatta totta. Tarvitaan totuus numeroista, tieteestä, tulevasta, mutta on puhuttava totta myös meidän toimistamme. Kyllä on totta, että emme olleet valmistautuneita tällaiseen, eivätkä myöskään kyllin monet olleet Italian rinnalla, kun Italia todella tarvitsi apua aivan alussa. Ja kyllä on siis totta, että Eurooppa kokonaisuutena pyytää koko sydämestään anteeksi. Mutta anteeksi pyynnöllä on arvoa vain, jos se johtaa muutokseen. Ja on kyllä myös totta, ettei mennyt kauaa, kun kaikki ymmärsimme, että meidän on suojeltava toinen toistamme suojautuaksemme itse. Ja näin Euroopasta on tullut maailman solidaarisuudelle sykkivä sydän. Euroopassa kaikki olemme toinen toisemme rinnalla, kun meitä eniten, eniten tarvitaan. Ensihoitajat Puolasta, lääkärit Saksasta, pelastavat ihmishenkiä Italiassa, Äh, slovakialaiset äh, tsekit menevät hoitamaan sairaita äh, Ranskaan, Liettuasta Espanjaan lähetetään lääkkeitä ja hengityskoneita Saksasta Ranskaan. Me olemme nähneet kaikkialla Euroopassa – esimerkkejä siitä, että jos on mitään annettavaa, se annetaan tarvitsevalle. Ja tämä kyllä saa minut todella ylpeäksi Euroopasta. Toki on myös sormella osoittelua, syyttelyä ja jotkut puhuvat mieluummin populistisesti kuin sanovat epäsuositon totuuden. Minä sanon teille, että lopettakaa. Olkaa rohkeita, sanokaa totuus. Tukekaa Eurooppaa, koska meidän unionimme meidän unionimme tulee olemaan huomenna niin vahva kuin miksi sen teemme tänään. Ja me tulemme selviytymään tästä. Ja jos tarvitsette inspiraatiota, katsokaa Euroopan kansalaisia, jotka ovat äh, hyvin nöyriä, inhimillisiä, empaattisia. Minä todella kunnioitan heitä kaikkia äh, rekkakuskeja, jotka kuljettavat ruokakuljetuksia, minä kunnioitan kaupan kassoja sekä heitä, jotka tervehtivät terveydenhuoltohenkilöstöä iltaisin parvekkeiltaan. Portugalilaiset vapaaehtoiset, jotka ompelevat hengityssuojaimia naapureilleen, taikka kreikkalainen säveltäjä, joka sävelsi tällaisen karanteenivalssin kaikkien meidän iloksi. Lääkärit sairaanhoitajat, hoiva-alan työntekijät saavat kasvonsa mustelmille hengityssuojaimista ja he eivät anna periksi. He huolehtivat niistä, joiden perheet eivät saa heistä huolehtia. He pelastavat henkiä ja meidän on suojeltava heitä, jotta he voivat suojella meitä kaikkia. Ja tähän me nyt keskitymme. Siksi me tulemme nyt keräämään yhteisen lääketieteellisen varaston. Siksi panostamme yhdessä rokotetutkimukseen. Siksi huolehdimme yhdessä hankinnoista maailmanlaajuisesti kaikkein eniten tarvittavien materiaalien suhteen ja siksi meidän tiedemiehemme tekevät nyt yhteistyötä rajat ylittäen. Siksi lääkinnäisten laitteiden tulleista on luovuttu kolmansista maista tuonnin suhteen. Olemme tehneet suuria lupauksia. Olemme luvanneet, että joka ikinen saatavilla oleva euro tullaan kaikin mahdollisin tavoin käyttämään ihmishenkien pelastamiseksi sekä eurooppalaisen elämän suojelemiseksi. Siksi kaikki kaikki talousarviovarat, jotka ovat saatavilla, laitetaan hätäohjelmaan. Lähes kaksi miljardia euroa saadaan tätä kautta suoraan sinne, missä sitä välittömästi tarvitaan. Hengityskoneita, henkilösuojaimia, materiaalia, varusteita kaikkein heikoimmille, myös niille, jotka odottavat porteillamme pakolaisleireillä Siksi eh, investointirahastosta eh, käytetään kaikki koronakriisin. Me tarjoamme mahdollisimman paljon joustavuutta. Eh, varoja voidaan käyttää muilla alueilla kuin mihin alun perin oli tarkoitus. Niitä voidaan käyttää siellä, missä niitä eniten tarvitaan. Esteet, kuten määrärahojen sitominen tai ylärajat tai korvamerkitseminen on nyt kaikki poistettu. Näin. Tämä paketti, josta Euroopan parlamentti tänään toimittaa äänestyksen. Siinä mennään todella niin pitkälle kuin mikä Euroopassa on mahdollista. Samoin halutaan suojella ihmisten elinkeinoja. Eurooppa on kokenut talouskriisejä aiemminkin, muttei koskaan tällaista talouden sulkemista kuin nyt. Ketään tästä ei tule syytellä. Kaikki tarvitsevat tukea. Tarvitaan ennen näkemättömiä toimia sen varmistamiseksi, että taloutemme on valmis nousuun heti kun se vain mitenkään on mahdollista. Ja jälleen tässäkin totuudella on merkitystä. Eurooppa on viimeisten neljän viikon aikana tehnyt enemmän kuin se teki viime kriisin neljän ensimmäisen vuoden aikana. Äh, valtion äh, apumääräyksiä on joustavoitettu. Äh, yksi miljardi euroa on luvattu Kroatian yrityksille, 1,2 miljardia Kreikan yrityksille kymmeniä miljoonia Portugalin kalastajille Latviasta, Ruotsista. Kaikista maista on esimerkkejä siitä, että olemme ottaneet käyttöön täyden joustavuuden vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa. Ja Euroopan keskuspankki kaikki tukineen tarjoaa ennennäkemätöntä finanssipoliittista tukea. Valtiovarainministerit sopivat viime viikolla lisää 500 miljardista eurosta, jotka ovat kaikkien niiden saatavilla, jotka niitä tarvitsevat. Ja osana tätä minä pyydän, että kaikki jäsenvaltiot tekevät nyt kaikki kaikkensa suojellakseen eurooppalaisia kansalaisia työttömyydeltä 100 miljardia euroa työttömyysturvaa varten myös yksityisyrittäjille. Ja Ensinnäkin näin tuetaan ihmisiä maksamaan laskunsa, ostamaan ruokaa ja pitämään näin yritykset käynnissä. Ja toiseksi näin todella osoitetaan eurooppalaista solidaarisuutta. Ne jäsenvaltiot, jotka voivat, antavat takuita muille niin, että ne voivat tukea puolestaan kaikkein eniten kärsineitä alueita ja näin ollen Euroopan yhteinen ponnistelu on yli kolme biljoonaa euroa. Tämä on merkittävin ää, vastaus maailmanlaajuisesti, mutta tiedämme, että tämäkään ei riitä. Tarvitaan vielä huomattavasti enemmän. Huomisen maailma tulee näyttämään hyvin toisenlaiselta kuin mitä eilisen maailma. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minä olen täysin vakuuttunut siitä, että Eurooppa voi antaa panoksensa tälle uudelle maailmalle ja muokata sitä. Tähän tarvitaan eurooppalaista henkeä ja ää, äh, haluaisin nyt ää, äh, lainata kahta äh, Italian Euroopan merkittävää visionääriä, Ernest Rossia ja Altiero Spinelliä. He olivat vankeudessa kaukaisella saarella, jolloin kaikki toivo yhdentyneestä Euroopasta näytti menetetyltä sodan aikaan. He totesivat, että nyt on hetki luopua vanhoista taakoista. On oltava valmis uuteen maailmaan, joka on hyvin toisenlainen kuin mitä olisimme voineet kuvitellakaan. Hyvät ystävät, Tämä hetki on nyt jälleen käsillä. Hetki unohtaa vanhat jakolinjat, kiistat, vanhat kärhämät. Nyt tulee olla valmis katsomaan tulevaisuuteen, kulkemaan kohti uutta aikaa. Ja nyt on aika puhaltaa yhteen hiileen – niin, että taloutemme, yhteiskuntamme ja elämäntapamme on entistä kestävämpi ja vastustuskykyisempi. Ja kohti uutta maailmaa kuljettaessa tarvitaan luottamusta, rohkeutta ja solidaarisuutta. Ja talouden uudelleen käynnistämiseksi tarvitaan valtavaa pelastussuunnitelmaa, todellista Marshall-apusuunnitelmaa Euroopalle. Ja se on käynnistettävä välittömästi. Meillä on vain yksi väline, johon kaikki jäsenvaltiot luottavat. Väline, joka on jo olemassa, joka voi toimia nopeasti, joka on läpinäkyvä ja jonka aika on osoittanut toimivan kohesion, konvergenssin ja investointien puolesta. Ja tämä on Euroopan talousarvio. Euroopan talousarvio tulee olemaan meidän elpymisemme emäalus. Ja tätä varten tuleva seitsemänvuotinen rahoituskehys, sen on oltava aivan toisenlainen kuin mitä me voisimme kuvitellakaan ja olemme voineet kuvitellakaan, niin kuin Spinelli sanoi aikoinaan. Me tarvitsemme koko Euroopan talousarvion tulivoiman saadaksemme rakennettua jälleen toimivat sisämarkkinat koronakriisin jälkeen niin, että voimme investoida, investoida kunnolla elpymisen ensimmäisinä vuosina. Tämä kriisi on aivan toisenlainen kuin mikään aiemmin tuntemamme kriisi. Se iskee vakavasti ja kovasti myös terve, terveisiin yrityksiin, koska julkinen elämä on jäissä ja ikään kuin suljettu. Näin ollen monivuotiselta rahoituskehykseltä tarvitaan paljon, jotta se saa liikkeelle julkista ja yksityistä rahoitusta ja jotta elpymisemme johtaa kohti vastustuskykyisempää, vihreämpää, kestävämpää Eurooppaa. Ja näin teollisuuttamme ja palvelualaamme on muokattava kohti uutta tulevaisuutta, digiteknologia, innovaatiot, infrastruktuurit, äh, innovaatiot kuten 3D-tulostus. Äh, Näin äh, meidän on tartuttava kaikkiin mahdollisuuksiin. Samoin kasvustrategiaamme on vahvistettava vihreän kehityksen ohjelmaan investoimalla. Ja kun sitten elpyminen äh, eteneekin, niin ei Ilmaston lämpeneminen pysähdy mihinkään. Meidän on löydettävä oikeat hankkeet, hankkeet joihin tulee investoida. Tarvitaan moderni kiertotalous, joka tekee meistä vähemmän riippuvaisia ja vastustuskykyisempiä ja resilientimpiä. Ja tämä meidän täytyy oppia tästä kriisistä. Meidän on investoitava innovaatioihin, uusiutuviin energianlähteisiin ja liikennemuotoihin. Ja meidän on suojeltava ympäristöä. Tämä on entistä entistä tärkeämpää. Ja tämä on hyväksi paitsi talouksillemme, ympäristöllemme, se myös vähentää riippuvuuttamme lyhentämällä ja monimuotoistamalla toimitusketjujamme. Kriisi on symmetrinen, mutta kriisistä elpyminen ei ole symmetrinen, koska paitsi että tämä virus iskee joihinkin alueisiin pahemmin ja, ja, ja iskut talouteen ovat joillain alueilla pahempia kuin toisilla, niin siksi kohesiota ja Yhtenäisyyttä tarvitaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Yhtenäismarkkinat ja kohesiopolitiikka ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Molempia tarvitaan vaurauden tukemiseksi ja varmistamiseksi kautta koko Euroopan unionin. Hyvät naiset ja herrat, tähän Eurooppaan minä uskon. Eurooppaan, joka voi no-, nousta tästä kriisistä. Eurooppaan, joka suojelee ihmishenkiä ja elinkeinoja. Eurooppa, joka on avoin maailmalle, mutta samalla voi huolehtia itse itsestään, joka on vihreämpi, digitaalisempi ja investoi yhdessä yhteiseen tulevaisuutensa. Tämä on polku kohti elpymistä ja toipumista. Se tulee olemaan pitkä polku, ja todennäköisesti kriisi määrittelee uudelleen politiikkamme, geopolitiikkamme ja mahdollisesti koko globaalistumisen. Tässä uudessa maailmassa Euroopan on puhallettava yhteen hiileen joka hetki. Kun katselen ympärilleni, niin näen aitoa välittämistä, näin inhimillisyyttä ja siksi luotan meihin kaikkiin ja yhteiseen tulevaisuuteen. Sanotaan, että aurinko paistaa kaikkein kirkkaimmin myrskyn jälkeen. Me tarvitsemme nyt rohkeutta, luottamusta ja solidaarisuutta. Tiedän, että huomenna Eurooppamme sielu paistaa kirkkaammin kuin koskaan. Eläköön Eurooppa. Grazie. Kiitos puheenjohtaja nyt kuulemme poliittisia ryhmiä. Tässä vaiheessa meillä on myös mahdollisuus kuulla joidenkin poliittisten ryhmiä yhteyksien kautta. Toivottavasti se toimii niin, että voidaan vähän kokeilla näitä uusia mekanismeja, jotka todellakin ovat vain kokeiluvaiheessa kaikki. Puheenjohtaja González Pons kansanpuolueen puolesta, olkaa hyvä. Querido David, querido Charles. Hyvä Davide, Charles, Ursula, kiitos siitä, että olette fyysisesti kanssamme. Kun tämä vitsaus kestää, me emme voi sulkea oviamme tai muuttua etätoimielimiseksi. Yhtä lailla kuin supermarketit, palomiehet ovat mekin yhtä tärkeitä pandemian aikana. Niissä poikkeusaikoina hallitus yhtä lailla. Ja parlamentti on tavallaan demokratian sairaalla. Me olemme täällä miljoonia kansalaisia edustamassa ja kaikki miettii, mistä tämä kaikki alkoi. Ursula, minä sanon sinulle, että olisimme ehkä toimineet aikaisemmin ja nopeamminkin. Olisimme voineet jopa yhdessä toimia. Tästä syystä täytyy pyytää todellakin anteeksi. Euroopan hallitukset ja Euroopan toimielimet eivät ole syyllisiä vitsaukseen, mutta Oh, ehkä olisi ehkä toivottu, että olisi yhdessä toimittu ja nopeammin. Emme voi syyttää toinen toisiamme. Tiedän, että me tiedämme, keneltä pyydämme anteeksi, kun ajatellaan kuolleita vanhuksia ikään kuin sodan aikana. He ovat uhreja hekin. Ei pidä ajatella, että virus nyt vain tuli Kiinasta, että syy on siinä. Ei, siinäkin olemme väärässä, jos kuvittelemme, että tämä vitsaus päättyisi kesän myötä. Espanjassa me eilen kuulimme ainakin 5000 kuolemantapausta, joita oli mukaan luettu edes tilastoihin. Moni vanhus on kuollut laitoksessa tai kotona ja pikkuhiljaa tehdään enemmän testejä, yhä enemmän tulee myös sitten tartuntoja. Ei pidä koskaan erehtyä siinä, kun kuvittelemme, että tämä virus olisi nyt menossa parempaan suuntaan. Tämä virus on aina mennyt huonompaan suuntaan. Ja nyt tiedän jo suunnitelmia, ikään kuin virus enää, enää tulisikaan syksyllä vastaan. Kyllä, kyllä tulee. Ja siksi meidän täytyy, jos olemme heikompia, että oli sitten rokote käytössä. Jos ajatellaan vuoden 18 flunssaa, niin tämä parempi tilanne. Me olemme jo maksaneet oman hintamme. Entäpä Afrikkaa tai lähi -Itää? En väitä, että siellä pahempaan tulossa, mutta pyydän vain, että poliittiset päätöksentekijät eivät koskaan kiistäisi tähän pahinta. Kiinassa oli 300, 3300 kuollutta ja kun meillä Espanjassa on Kiinan väestöstä 4 prosenttia, niin meillä on 18 000 kuollutta, eikä kaikki ole laskettu mukaan. Italiassa 21 000. Jos ajatellaan, että Italiassa ja Espanjassa ovat luoneet maailman parhaimmat terveydenhuoltojärjestelmät, niin voi ehkä kysyä, Onko Kiina kertonut koko totuuden? Mikä peli tässä on käynnissä? Jos ajatellaan koronavirus, työttömyys, populismi ja valhe ovat pahimmat vihollisemme. Valhe tappaa yhtä lailla kuin viruskin. Euroopassa vitsaus on tapaamassa myös isiemme sukupolven. Ja meillä on vaikutelma siitä, että neuvosto pitää tätä ikään kuin kaikki toimisi tavallisen tapaan. Herra puheenjohtaja, sisämarkkinako nyt on Euroopan neuvoston tärkein painopiste näinä aikoina. Vaikuttaa siltä, että hallitukset haluavat Brysselistä rahaa silloin, kun sitä tarvitaan. Ja sitten mitä Bryssel voi sitten tarjota. Mutta kukaan ei sitten kantanut huolta eurooppalaisista. Ja että Brysselkin vain puolustaa tässä nyt kansallisia etuja. Onhan sekin tavallaan kansallismielisyyttä, mutta vain pääministereiden. Jos tämä kuolema iskee kaikkiin ja virus ei tee eroa maiden välillä, niin totta kai kansallisten hallitusten pitäisi miettiä pelkästään laskea omia kuolonuhrejaan ja tartunnan saaneita. Ja nyt on tullut nyt oikea hetki. Kiina rakensi sairaalin nopeammin kuin Euroopan unionin täytyy neuvostokunnan koolle Kiina on ehkä toimivampi kuin meidän demokratian ei. Kyllä me olemme kyllä tehokkaita mekin. Ja nyt täytyy osoittaa, että eurooppalaisuus voi olla tehokkaasta sekin, että eurooppalaisuus voi olla yhtä eeppistä, että voimme olla patriottisia, että eurooppalaisuus voi olla humania. Nyt on tärkeää osoittaa, että rahat, rajat eivät ole ratkaisu koskaan, jos emme nimenomaan Eurooppa pystyy auttamaan pandemian aikana, joka koskee koko mantereita. Mitä virka Euroopalla on? Herra neuvoston puheenjohtaja, nyt on tullut oikea aika. Kansanpuolueessa ja kaikissa poliittisissa ryhmissä, jotka ovat päätöslausun allekirjoittaneet, ovat pyrkineet pääsemään yksimielisyyttä. Toivottavasti se on esimerkkinä myös neuvostolle. Euroopan neuvost- unionin eurosta toivoa, kun monet miljoonat espanjalaiset ovat kärsineet tästä, kuolleet, sairastuneet, miljoonat eurooppalaiset kuolleet, sairastuneet tai tartunnan saaneet. Me, olemme, me emme voi antaa tätä nyt kansallismielisten tai populistien käsiin tai valehtelijoiden käsiin. Tämä todellakin muuten nälkä tappaa enemmän kuin virus. Grazie. Kiitos. Ja sitten katsotaan, onnistummeko kuulemaan Kartia Peretin puheenvuoron. Olkaa, ole hyvä Iratse. Prego, presidente. Gracias, presidente Sassoli. Kiitoksia, puhemies Sassoli, arvoissa puheenjohtaja von der Leyen, puheenjohtaja Michel. Ensin haluan puhua COVID-19 uhreista ja haluan puhua niistä ihmisistä, jotka tällä hetkellä taistelevat henkensä puolesta sairaaloissa tai kotonaan. Ja haluan kiittää terveydenhuollon henkilökuntaa, joka varantaa oman henkensä. Haluan kiittää heitä. Haluan kiittää ää, kauppojen työntekijöitä, liikennealan työntekijöitä, siivoojia, vanhainkotien hoitajia. Haluan kiittää kaikkia näitä, heistä useimmat naisia. Tuhannet kiitokset teille kaikille. Hyvät naiset ja herrat, nyt on merkittävä käännekohta historiassamme. Koronaviruspandemia on iskenyt elämämme, vapauteemme, arkeemme tavalla, jota emme olisi voineet kuvitellakaan, emmekä vielä edes tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Joihinkin asioihin emme voi vaikuttaa, mutta moniin asioihin voimme vaikuttaa. Tekemämme päätökset johtavat siihen, että joko Eurooppa selviää taikka ihmiset äh, menettävät luottamuksensa siihen. Kun katsotaan tätä kriisiä, niin äh, nationalismi, egoismi ovat äh, alussa nousseet esiin, mutta nyt vähitellen Eurooppa on tullut solidaarisemmaksi. Tätä tarvitaan, kun ajatellaan tilannetta, jolloin Euroopan unioni perustettiin toisen maailmansodan jälkeen. Tuolloin tilanne oli järkyttävä kaikissa jäsenvaltioissa ja haluttiin jälleen rakennusta, joka antaa vaurautta kaikille. Nyt me elämme kriisiaikoja, joita voi verrata vain suureen lamaan. Ja nyt tarvitaan Marshall-apu järjestelmän kaltainen pelastussuunnitelma, joka on todellinen investointistrategia, jossa taataan Euroopan tulevaisuus. Ja nyt on hetki meidän olla kunnianhimoisia. Meidän on jälleenrakennettava Eurooppa uudelle perustalle yhteiskunnalliset erot ja myös erot alueiden välillä ovat aivan valtavia. Ei saa käydä niin, että kuilu kasvaa entisestään tämän kriisin vuoksi. Tarvitaan julkisen vallan politiikkaa ja toimintaa, jotta kaikki saavat yhtäläiset mahdollisuudet päästä elpymisen tielle. On suojeltava miljoonia eurooppalaisia, jotka ovat menettämässä työpaikkansa, jotka eivät tiedä, miten maksaa enää vuokransa, miten selvitä kuun loppuun asti. Nyt tarvitaan vahvaa solidaarista Eurooppaa ja euroalue tarvitsee kaikki mahdolliset välineet voidakseen torjua kaikkein pahimpia vaikutuksia. Näin tarvitaan yhteisiä jälleenrakennusbondeja, koronabondeja Eh, jolloin velka on yhteistä. Samoin on kunnioitettava ympäristöä, on ajettava digitaalista Eurooppaa eteenpäin. Kriisi on osoittanut, että myös teknologia on demokratisoitava niin, että kaikki kansalaiset, kaikki yritykset, missä tahansa toimivatkaan, voivat hyötyä teknologiasta, työtä, työtä varten, tutkimusta, opiskeluja varten. Nyt olemme nähneet, että on monia lapsia, jotka varojen puutteessa kanssa eivät äh, voi käydä etäkoulua. Heillä ei ole tähän välineitä. Meidän on toimittava myös heidän puolestaan. Eivät nämä mitään uusia ajatuksia ole. Onhan äh, meillä näitä ajatuksia eurobondeista ollut jo pitkään esimerkiksi. Ne nousivat esiin vuonna 2008, mutta nyt niitä todella tarvitaan. Nyt on totuuden hetki. Me emme äh, saa pettää tulevaisuuttamme. Nyt meillä on mustaa valkoisella. Olemme saaneet aikaan poliittisten, neljän suuren poliittisen ryhmän välillä yhteisen päätöslauselmaesityksen. Olisin toivonut, että useampi poliittinen ryhmä olisi liittynyt tähän tekstiin, mutta minä toivon, että muidenkin ryhmien jäsenet yhtyvät tähän yhteiseen vetoomukseen komissiolle ja neuvostolle toimia. Me tiedämme, mitä meidän tulisi tehdä. Nyt tarvitaan poliittista rohkeutta. Onko sitä? Euroopan parlamentti osoittaa olevansa tietoinen vastuustaan todella historiallisesta vastuustaan kansalliset rajat, poliittiset äh, rajat on nyt ylitetty ja halutaan unohtaa, jotta voimme tukea kaikkia Euroopan, eurooppalaisia. Me ehdotamme päätöslauselman esityksessämme kiireellisiä toimia, pit, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia. Näitä kiireellisiä toimia tarvitaan ihan henkien pelastamiseksi, mutta tarvitaan myös hätäverkosto, jonka avulla kaikki voivat tästä kriisistä selviytyä. Ja talouskriisi ja yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kriisi on sitä pienempi, mitä enemmän nyt puhallamme yhteen hiileen ja, ja sitä pikemmin päästään päästään elpymisen tielle, mitä enemmän nyt ollaan solidaarisia. On valitettavaa nähdä, miten Trump nyt esimerkiksi eh, päätti eh, keskeyttää maailman terveysjärjestön rahoituksen eh, Euroopassa meidän on toimittava aivan toisin. Tämä kriisi vaikuttaa kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja meidän on huolehdittava siitä, että kaikki kaikki maat nousevat tästä kriisistä yhtä päättäväisesti ja yhtä vahvoina. Ei voi olla niin, että COVID-19 luo uusia jakolinjoja jäsenvaltioiden välillä niin, että konvergenssi vähenee. Monet ovat tyytymättömiä Euroopan unioniin, mutta he kuitenkin uskovat meihin edelleen. He ovat pettyneitä, koska odottavat meiltä enemmän. Ja nyt meillä on mahdollisuus osoittaa ihmisille, että kannattaa uskoa ja luottaa Euroopan unioniin, että solidaarisuus ja, ja oikeus äh, vallitsevat ja että niihin voi luottaa Aivan kriisin alussa äh, jo äh, Euroopan parlamentti vaati ja vaatii edelleen, että neuvosto myös kantaa oman vastuunsa ähm, hallitusten äh, valtioiden päämiehillä on vielä pitkä matka kuljettavaan, mutta kun aikaa hukattavaksi ei ole enää hetkeäkään. Tämä on meidän vastuumme. Kiitos. Grazie. Kiitos puheenjohtaja Garcia Perez. Ja nyt puheenjohtaja Solos. Siellä hän on. Kiitos. Olkaa hyvä puheenjohtaja. Cher